hinta äh, nousee 60-80 80 euroon, mutta esimerkiksi USAssa vaaditaan 130 euroa. EU, EUn viisumimaksu siis on houkutteleva, sillä se on halvempi. Olemme pystyneet sopimaan neuvoston kanssa myös arkaluonteisesta kohdasta, nimittäin linkistä viisumiin, viisumisaannin ja laittomien maahanmuuttajien takaisinoton välille sellaisten henkilöiden siis välille, välille, jotka eivät saa jäädä EUn alueelle. Hyvä puheenjohtaja, vielä 30 sekuntia. Haluaisin kiittää esittelijä Fernando López Aguilaria. Onnittelut Huanille. Haluaisin kiittää kollegoita keskustelun korkeasta tasoasta ennen kaikkea Eh, kiitos herra Beckerille ja Roversiatille. Kiitos kaikille henkilökunnalle loistavasta työstä. Nyt lopetan puheeni tähän, puhemies. Minä olen 30 vuotta istunut tässä täysistuntosalissa. Tämä on viimeinen puheeni ja haluaisin sanoa, että ei ole mitään hienompaa poliittista projektia kuin eurooppalaisen unelman toteuttaminen. Eläköön Eurooppa! Mulțumim. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti. Vaikuttaa siltä, että ollaan aika tunteikkaita nyt. Odottakaapa, kun minä pääsen omaani käsiksi. Rouva ja puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies niin paljon ei ihmisillä liikkunut kuin nykyään. Miljardi ihmistä liikkuu matkusta maasta toisen joka vuosi, varsinkin pohjoisessa. Herra Depre, siis viisi, tänne tulee 500 miljoonaa Eurooppaan pelkästään. 250 miljoonaa sellaista henkilöä, jotka tulee pidemmäksi aikaa kuin vuodeksi. 60 miljoonaa Euroopassa eri syistä ja huolimatta näistä ponnisteluista, joita esittelyt ovat tehneet, tästä ei ole tasapaino mietinnössä niin, että voidaan helpottaa siirtymistä matkailun nimissä niin, että taata kuitenkin myös saa laillinen siirtyminen Euroopan politiikan huolimatta. Kuoleman tapauksista todellisuus on keskitty pelkästään rajavalvontaan, niin kutsutun laillisen maahanmuuton estämisen ja sitten niiden palautumisen, joilla ei ole mahdollista tulla tänne se laillisesti koska eivät ole oikeassa paikassa syntyneitä. Tämä on kuitenkin 20 kertaa suurempaa kuin niin kutsuttu laiton maahanmuutto, noin 2,5 miljoonaa joka vuosi. Todellisuus on se, mikä on, että kyse on pakolaisista, joille suljetaan ovet. Ja siksi valittelen näiden kahden kauden aikana jotka olen täällä ollut, se, että neuvosto on jäsenvaltioiden nimissä estäneet humanitaarisen viisumien hyväksymisen. 90 prosenttia niistä, jotka tänne tulee, on saanut kansainvälistä suojelua kolme viime vuoden aikana, ja he ovat tulleet tonne, tänne niin kutsutusti laillisesti. Muutenkin voitaisiin siis jotain saada. 30 sekuntia vielä, puhemies, koska minäkin puhun nyt viimeistä kertaa. Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat minua auttaneet näiden kahden kauden aikana. Kollegat, monen kanssa olen tehnyt ilolla yhteistyötä, olipa poliittiryhmä mikä tahansa, olen siitä iloinen. Kiitän ryhmän henkilöstöä, avustajia, kaikkia täysistuntoonkin täys, virkamiehet olivat sitten näkyviä tai ei näkyviä, tulkkejakin, jotka ovat tehneet mahdolliseksi tehdä näissä oloissa työtä, kun he, heitä ei näy, mutta he ovat täällä. Kiitos heille kaikille. Ja minä jatkan suurella mielenkiinnolla työn seuraamista Euroopan parlamentissa, koska se ei ole mikään hyödytön paikka, vaikka moni kansalainen on väittänyt. Minulle tämä on paikka, jossa olen paljon oppinut. Kiitos kaikille. Now let me tell you. Ja minäpä sanon, miksi tämä nyt sallin hyvin käytännön syystä, koska tiedättekö, sitten kaikki kollegat täällä nyt ovat iloisia, kun sanoisin samaan asiaan. Muutkin ovat paikalla. Valero, minuutti. No, minäkin ehkä saan enemmän aikaa kuin tarvitsen. Viisumisäännöstö oli ensimmäinen asia, josta oli vastuussa omassa ryhmässäni vihreissä. Ja tämä on nyt viimeinen puheenvuoro täysistunnossa tälläkin kaudella minunkin kohdalla. Se käysi, käynnistyi komission yhdellä ehdotuksella kauden alussa ja siinä oli tähtäyksenä se, että olisi helpompaa useammille tulla Eurooppaan ja olisi helpompaa tulla useamman kerran ja niin päin pois. Mutta sitten tiedämme, että se sitten jumitui neuvostoon, kun neuvosto ei halunnut hyväksyä tarkistuksiamme oho, parlamentin puolelta liittyen humanitaarisen viisumiin muun muassa. Ja sitten kun tuli uusi ehdotus, niin se oli ihan sellainen. Ei se lähtenyt niinkään siitä, että helpotetaan, vaan siinäkin oli mukana ajatuksia siitä, että se pitäisi palauttamisen kytkeä. Ja vaikka esittelijä on tehnyt tässä jätti urakan, jotta saataisiin jotain parlamentin ajatuksia mukaan siihen tähän viimeiseen ehdotukseen, niin olemme kuitenkin sitä mieltä, että emme ole ihan kaikkia onnistuneet saamaan. Vihreiden kannalta tämä kytkös palautuksen on aihe, jonka vuoksi emme voi tämän mietinnön puolesta äänestää. Yleisesti ottaen siinä on paljon hyvääkin. Vielä yksi kysymys, joka liittyy korkeisiin maksuihin. On hyvin hankalaa perheille, jotka tänne haluavat tulla, köyhemmistä maista siis, maksaa korkeat maksut. Viisi siitä, mitä se USA maksaa, tai Kiinassa tai jossain muualla. Heille se käy vaikeaksi. Ja sen puolesta emme ole, mutta kiitos myös kaikille Ilmeisesti minäkin olen puhunut liian pitkään viittoon, että siellä me olemme tehneet hyvää yhteistyötä kaikkien kanssa ja lykkyä tykö kaikille, jotka tänne jäävät. Kiitos. Rovalero, herra Eikö, minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies laajasti hyväksytty määritelmä on se, että poliittisella yhteisöllä on valta määritellä rajat. Ja tähän tämä viisumikysymys on yksi esimerkki, uusi esimerkki siitä, mitä EU yrittää tehdä. Se, tässä tehdään lainsäädäntökalastusta ja tämä vaikuttaa kansainvälisiin asioihin ja nyt, nyt sama tehdään rajapolitiikassa. Tämä, tämä ei ole pelkästään kauppaliittoutuma ja täm, se, tämä tarkoittaa varsinkin keskittämistä ja saatetaan, ei tässä ei ole mitään toissijaisuutta enää. Ja se, että kuitenkin pitäisi antaa jäsenvaltioille äh, ratkaisuvalta, ja me UKssa olemme tämän tehneet. Nämä vaatimukset pitäisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä EUn, ja tässä politisoidaan viisumeita, ja, ja tässä äh, kolmansista maista otetaan laittomia maahanmuuttajia tai sitten maksut nousevat. Ja tästä tulee tämä niin sanottu maahanmuuttajakriisi oli osa tätä, mutta EU on vajoamassa itse kaivamansa kuoppaan. Monsieur Le Breton. Herra Le Breton, kaksi minuuttia. Merci, monsieur. Kiitos puhemies. Viisumisäännöstön muuttaminen, joka meille on nyt ehdotettu, on tarkoitettu kolmansien maiden kansalaisten tulon helpottamiseen EU. Minä vastustan tällaista maahantuloa tiukasti viisumien saaminen lyhyitä oleskeluita vasta varten, sitä tässä yritetään nyt helpottaa. Ja tämä moninkertaistaa petosten ja verheiden mahdollisuuden jäsenvaltioiden mahdollisuuksia kieltää viisumit on rajoitettu, olisi kuitenkin järkevää tehdä tällaisia rajoituksia, sillä tuelisi Eurooppaa Nämä säännökset ovat hyvin monimutkaisia, joten ne eivät ole todellakaan konkreettisessa tekstissä. Myös luotaisiin uusia humanitaarisia viisumia, eli uusia tapoja tulla EUn. Tämä on kyllä järkyttävää, sillä tällä ei yritetä ollenkaan vähentää laitonta maahanmuuttoa. Onneksi tämä uudistus hylättiin me olemme laajamittaisen maahanmuuton edessä ja tämä johtuu Afrikan väestönkehityksestä. Tämä Schengen-järjestelmä on epäonnistunut. Se pitää korvata paljon tehokkaammalla kansallisten rajojen suojelulla. Olen erittäin onnellinen, että Viimeinen puheeni tässä täysistunnossa antaa minulle mahdollisuuden muistuttaa tästä viimeinen keskustelu, johon, johon osallistun, koskee pääkysymystä Euroopassa. Tässä on nyt eurooppalaisen sivilisaatio tulevaisuus pelissä. Kiitos. Edustaja Diaz de Mera, puolitoista minuuttia. Señor president. Puhemies, hyvä komission jäsen. Haluan onnitella Juan Fernandoa. Se, että saadaan yhteinen viisumisäännöstö, ei ole pelkästään olennaista turvallisuutta ja laittoman maahanmuuton estämistä varten, vaan olennaista myös, jotta voidaan saada kunnolla toimimaan monet taloudelliset alueet, matkailu, se on erityisen tärkeää monille Euroopan alueille. Pelkästään 17 vuonna 14 miljoonaa Schengen vierailua tuli lyhyeksi aikaa. Tarvitsemme joustavaa menettelyä niin, että voi sähköisesti tämä toimittaa, niin etukäteen voidaan hakemus myös jättää kuusi kuukautta, jopa se, että saadaan myös toistuvaisviisumi, joka olisi pitkään voimassa. Ja totta kai tarvitaan enemmän voimaa, jotta voidaan turvallisuutta vahvistaa tai parantaa yhteistyötä myös takaisinotossa. Muutamia parannuksia myös viisumipolitiikkaan muutokset mahdollistavat kaupallisen matkailun ja elinkeinotoiminnan, kun vahvistaa kuitenkin turvallisuutta ja vähentäen vaaroja, jotka liittyvät hyväksikäyttöön. On tietenkin tärkeää, että mitä tahansa muutoksia tehdään viisumisäännöstä, niin huomioidaan myös ne edellytykset sississä ja vississä, että voidaan helpommin täytäntöön panna yhteen toimivuutta eri tietojärjestelmissä. Herra puhemies, minäkin lähden täältä. Niinpä 35 vuotta politiikkaa voin yhteen sanan tiivistää tai kiitos tai kahteen. Paljon kiitoksia. Eli kiitos täydestä sydämestä. Seems a debate between... Vaikuttaa siltä, että keskustelut ovat nyt näiden menevien äänellä enemmänkin. Claude, kaksi minuuttia. Puhemies, kiitoksia tästä hienosta keskustelun johtamista, vaikka tämä nyt ei välttämättä kuulu sinänsä viisumisäännöstöön. Mutta viisumisäännöstöstä kiitän esittelijää hänen kunnianhimoisista pyrkimyksistään nykyaikaista yksinkertaista menettelyjä myös lyhytaikaisissa viisumeissa, joita kollegatkin ovat kommentoineet. Minäkin tekisi sen, minkä muutkin ovat tehneet, ja teidän suostumuksellanne tämä on minun, minun viimeinen puheeni Live-valiokunnan puheenjohtajana. Minä alun perin lupasin, että en puhuisi tästä, mutta huomaan, että täällä on monia libeläisiä, ja haluan kuitenkin sanoa heille kaikille, Mera Dias de Mera, se mitä haluaisin erityisesti sanoa on, että että jos katsotaan äänestyslistaa, niin nähdään, ää, nähdään useitakin libevaliokunnan mietintöjä, ja täällä paikalla on myös Schengen-asiantuntijoita ja viisumiasiantuntijoita, Dublin-asiantuntijoita ja äh, turvapaikkapakettituntijoita. Ja monet me mietintymme äh, jos, jos kiitetään, jos äh, näette myös komissaari, että täällä on meiltä monia mietintöjä. Ja tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen valiokunta ja hyvin profiloitunut valiokunta. Me olemme käsitelleet hyvin vaikeidenkin asioiden kanssa, koska me, ne, se, niistä on puhuttu myös vaikeassa poliittisessa ilmastossa. Puhun sydäm, sydämeni kyllyydestä. Täällä on, täällä on, me olemme laatineet laadukasta lainsäädäntöä, mutta seuraavalla vaalikaudella tämä lainsäädäntö tulee ole, on sulatettu ja jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, mitä parlamentti on tehnyt ja miten laadukasta lainsäädäntöä täällä on tehty ja minkälaista kunnianhimoa siinä takana on. Ja, ja, ja tämä Euroopan parlamentti ei ole mikään kumileimasin, vaan se on merkittävä lainsäätäjä. Täällä on tietoa ja intohimoa. Milloin on ollut suuri etuoikeus saada työskennellä täällä, enkä koskaan unohda tätä kokemusta. Kiitos puhemies. Mr. Uh, Jurek. Jurek, minuutti. If, you don't Ellette lähde. Jos lähdette, saatte enemmän aikaa. No, no, Ei kun, olkaa hyvä. Aiku, anteeksi. ja Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, viisi vuotta olen ollut Euroopan parlamentin jäsen minä täällä palvelemassa omaa kotimaatani, mutta myös kaikkia EUn maita. Ja nyt me puhumme rajoista. Rajat ovat, kuuluvat valtion ominaispiirteisiin. Rajat voivat tietysti olla avoimia, on hyvä, jos rajat ovat avoinna, mutta rajoja pitää voida kontrolloida, oleskelua pitää voida kontrolloida, pitää olla itsemääräämisoikeus omalla alueellaan. Kaikki tämä pitää päättää itse valtiossa. Valtion rooli tässä viisumisäännöstössä on sellainen, että ollaan yritetty tehdä laittomasta maahanmuutosta vähemmän laitonta, mutta emme voi puhua enää oikeusvaltiosta, jos me vain puhumme laittomasta asiasta epätavanomaisena. Vain jäsenvaltiot voivat suojella rajojaan ja vain näin voidaan myös suojella EU-rajoja. Kiitos. Edustaja Wikström, joka jo tässä hyvästeli. Minäkin kiitän esittelijää tehdystä työstä yhteisen viisumisäännöstön parissa. Minä arvostan sitoutumista ja päättäväisyyttä, joka on leimannut prosessia tässä tärkeässä säädöksessä. Minä tuen kompromisseja, jotka parlamentti on saanut saadaan alempia kustannuksia viisumeille, mahdollisuus, että voi saada toistuvaisviisumin, jolla on pidempi voimassaoloaika. Ja ne lisäävät turvallisuutta ja mahdollistavat sen, että voidaan löytää myös turvallisuusriskit helpommin. Puhemies, hyvät kollegat, tämä on minun vihoviimeinen puheenvuoroni parlamentissa ja siksi tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia kaikista keskusteluista, hyvästä työstä yhdessä näiden kymmenen hienon vuoden aikana Euroopan demokratian palveluksessa. Minä korostan, että mitä politiikkaan tulee, niin totta kai syntyy ystävyyksiäkin. Minä toivotan kaikille menestystä ja onnea, joko täällä Euroopan parlamentissa tai sitten jollain uudella matkalla, johon elämä äh, itse kunkin vie. Kiitos. Uh, äh, Mrs. Anderson. Rowe Anderson, minuutti. Puhemies, valitettavasti tämä ehdos on toinen hyökkäys maahanmuuttajien turvallisuutta ja haavoittuvien ihmisten turvallisuutta vastaan. Monet niin tässä on taivuttu äärioikeiston painostukseen ja tässä haavoittavassa ihmisiä pidetään turvallisuusriskeinä ja tässä pyritään pitämään ihmiset Euroopan linnoituksen ulkopuolella ja samaan aikaan toisen kolmansien maiden varakkaat saavat kultaisia viisumia ja ja näillä, tarpeellis- näillä, jotka sitä tarvitsivat ei, ei, heillä ei ole mahdollista saada humanitaarisia viisumia. Jotkut, täs, joissakin on kuitenkin häpeällinen ihmisoikeustilasto. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, että miten EUn humanitaarinen, humanitaariset velvollisuudet unohdetaan ja tässä alistetaan talouden alttarille. Mikään humanitaarinen ei ole laitonta. Domnul Corau. Edustaja Corau, minuutti. Kiitos puhemies. Matkailuala on tärkeää taloudellisessa kehityksen Euroopan unionissa. 2018 oli kaiken kaikkiaan 700 miljoonaa euroa tulot ja siellä on 12 miljoonaa työstä tämän parissa. 2017 700 miljoonaa tuli tänne Eurooppaan ja 2018 matkailun osuus oli 3,9 prosenttia BKTstä unionissa niin, että se oli 5,1 prosenttia myös koko työvoimasta. Nämä puhuvat jo puolestaan. Ja se on hyvin tärkeää, että se on joustavaa, silloin jollakin on oikeus tulla Eurooppaan. Tämä uudistus on hyvä pohja, oikea askel eteenpäin. Siinä leikataan määräaikoja ja kustannuksia viisumin saamiseksi ja hyödynnetään uutta tekniikkaa. Minä luotan, että tämä uudistus voi palvella myös yhteistyön kehittämistä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan helpottaa myös palauttamista, jos he ovat täällä laittomasti. Viisumipolitiikka on erittäin tärkeä lippu, joka EUlla on käytössään ja jota pitää käyttää, jotta voidaan kannustaa kolmansia maita tekemään yhteistyötä myös tuossa Kiitos. Kiitos. Edustaja Coelho, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Viisumisäännöstön uudistaminen on uusi elementti eurooppalaisessa politi- politiikassa. Me tässä helpotamme ja edistämme turismia, joka on tärkeä ala Euroopassa ja myös Portugalissa. Me luomme myös äh, lisää turvallisuutta ja vähennämme byrokratiaa viisumin hakijoillemme, laajennamme hakijoiden verkostoa, me vähennämme määräaikoja viisumeja voidaan saada helpommin ja nopeammin. Turistit ja usein matkustavat siis Madeiralla ja Azorien saarella risteilyteollisuus on tärkeä ja meidän rannikollamme käy paljon turisteja. nyt me, meillä on enemmän tietoja, meillä on enemmän tu, turvallisuutta ja enemmän varmuutta jo ennen viisumin antamista. Viisumipolitiikan se pitäisi yhdistää takaisinottopolitiikkaa, se on tarpeen. Näin saamme vauraamman ja turvallisemman Euroopan aikaiseksi. onnittelut esittelijä Aguilarille ja kaikille Liben jäsenille. Sekunde. Edustaja Kienge, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Yhden sekunnin verran haluaisin käyttää kertoakseni työstä lipevaliokunnassa tällä kaudella. Me tehneet paljon tällä kaudella valiokunnassa niin, että voidaan luoda eurooppalainen viisumijärjestelmä, joka on solidaarinen. Me olemme tehneet tärkeää työtä ja pyrkimään sovittamaan erimielisyyksiä, kuitenkin hyödyntäen myös sinne arvojamme. Minä jatkan pyrkimyksiäni myöhemminkin. Ja toivottavasti saamme oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja toivon ennen kansalaisten äänestys antaa mahdollisuuden minullekin jatkaa. Tässä vielä pitkä taival edessä. Neljä vuotta on kulunut neuvotteluissa, mutta nyt voidaan sanoa tietyllä ylpeydelläkin, että Euroopan unionilla on yhteinen viisumipolitiikka käytössään. Eli tämän myötä haluaisin myös kiittää komissiota ja LIPE-valiokuntaa. Näin saadaan aikaan politiikka, joka on keskeinen osa rajattoman alueen luomisessa ja se on tärkeä väline, jota voidaan helpottaa myös liikkumista silloin, kun on taloudellinen syy tai pako. Ja tämä myötä aikana kasvua ja sen täytyy olla johdonmukaista muun politiikan kanssa unionissa. Ajatellen esimerkiksi ulkosuhteita, kauppavaihtoa, koulutusta, kulttuuria, matkailua. Me olemme pystyneet yksinkertaisia menettelyjä pitämään kulut kurissa ja yksilöimään täsmällisesti, kuka jäsenvaltio on päätösvaltainen tarkastelemaan hakemusta erityisesti silloin, kun on tarkoitus tulla useampaan jäsenvaltioon vierailulla. Vielä muutama minuutti lisää, koska minä kiitin tässä komissiota alkuosassa, mutta me olemme antaneet myös mahdollisuuden, että hakija voi sähköisesti sitä kysyä pyynnönsä ja sähköisesti allekirjoittaa myös. Tämä myötä olemme pystyneet takaamaan myös mahdollisuuden hakemuksen käsittelyn muutokseen, jos viisumi on evätty. Neljä vuotta olen ollut neuvotteluissa mukana, mutta kuitenkin olemme saaneet aikaan uudistuksen niin, että saadaan oikeudelliset puitteet, jotka takavat täydellisesti perusoikeuksien kunnioittamisen. Kiitos. Kol- Kiitos kollegat, kollegat. Syy siihen, että vielä täällä keskustellaan, niin kun tämä on nyt yksi viimeisimpiä monelle kollegalle, niin tuli myös paljon henkilökohtaisia lisäyksiä puheenvuoroihin ja niinpä pyytäisin, että osoitat ymmärrystä tässä tilanteessa. Nyt keskustelemaan puhujalistaa neljä kollegaa ja sen jälkeen pyydän, että komission jäsen herra Kanjette ja myös esittelijä herra Aguilar päättävät keskustelun. Neljä kollegaa keskustelussa ilman puhujalistassa ja sitten vielä pari puheenvuoroa eri Rova Šojdrová. Děkuji Puhemies, kollegat, minä eh, ymmärrän sataprosenttisesti, että tämä on viimeinen päivä meidän vaalikaudellamme, emmekä me keskity niin paljon kuin pitäisi, mutta kuitenkin me puhumme eh, viisumisäännöstöstä ja se on hyvin sellainen asia, joka, jolla on merkitystä kaikille EU-kansalaisille. Minä tuen tätä uutta viisumisäännöstöä. Minusta kompromissi on kohtuullinen eh, sekä sen yksinkertaisuudessa että eh, kun ajatellaan laillisia, matku, laillisesti matkustavia ja niiden kannalta, jotka ovat mukana järjestelmästä, niiden ei tarvitse enää olla eh, varsinaisesti läsnä silloin, kun he esittävät hakemuksensa. Myös, myös toistuvaisviisumit ovat, niitä on helpompi hakea. Ja on kysymys myös turvallisuudesta, joka on myös tärkeää, kun ajatellaan muuttoliikkeen aiheuttamaa painetta. Me olemme, me asetamme maksun näille viisumeille ja, ja myös, myös tuen myös näitä palauttamistoimenpiteitä, joihin tähän liittyy. Edustaja Marias. Me keskustelemme viisumisäännöstöstä, joka on tietysti tärkeä lainsäädäntöteksti, sillä se tähtää siihen, että voidaan päättää, kuka voi tulla EUn alueelle. Kuitenkin, hyvä puhemies, samalla meillä on edelleen karanteeni heille, jotka matkustavat lentokoneella Ateenasta Brysseliin. Meillä on laittomia passitarkastuksia Brysselin lentokentällä käytössä, vaikka se on laitonta siis. Olen puhunut tästä useasti parlamentissa ja pyytänyt selitystä tälle komissiolta, enkä ole saanut vastausta. Muutama päivä sitten kävi juuri näin myös. Jos todella haluamme saada järjestystä siihen, kuka tulee EUn rajojen yli, niin kyllä se on tietysti tärkeää, mutta laittomien sisärajatarkastusten käyttöönotto Belgiassa tai Itävallassa on täysin tuomittava. Edustaja Etheridge. Thank you, sir. Kiitos puhemies. Ikävä olla tässä selkeä taputtamisen ilmapiirissä se, kun muut ovat täällä lähtemässä, ole, että minä nyt tämän kuplan murenan, mutta viisumit kuuluvat kansallisvaltioille. Ei se kuulu ylikansalliselle supervaltiolle. Jälleen yksi esimerkki siitä, että keskitetään liikaa, liikaa valtaa menee keskiöön. Se vahingoittaa yksittäisiä kansallisvaltioita. Kreikassa ihmiset tulevat eri syistä Ranskan tai Saksaan. Me olemme kaikki erilaisia. Luojan kiitos. Ja olkoon niin vielä aina. Ne, jotka täältä lähtevät, kunnioita toki heitä, mutta moni on tätä ylistänyt, mutta ikävä kyllä mielestäni tämä on ollut harhaan mennyttä paljon ja varmasti kaikkein huonompia ajatuksia, mitä olen pitkän aikaan kuullut. Well, what shall... No, mitä sitten tehdään, jos täältä nyt vain kerran lähtee? gospodine predsjedavajući najvažnija nova odredba promjene zakonika o viizama. puhemies eh, säädöksenä on että me saamme vipuvoimaa tähän uuteen äh, maahan saapumiseen. Siksi minä pidän hyvänä tätä mekanismia, että me mahdollistamme Euroopan unionin harjoittaa viisumipolitiikkaa, jotta voidaan kaunistaa, kannustaa kolmansia maita yhteistyöhön palauttamisessa. Ja nyt komissio on ottanut harkittavaksi sen tosiseikan, että viisumipolitiikka voi vaikuttaa myönteisesti kolmansiin maihin. Mm-hmm kun puhutaan laittomista maahanmuuttajista ja niiden palauttamisesta. Tämä on menossa, tämä on menossa oikeaan suuntaan, joskin toivon, että uusi Euroopan parlamentti ja uusi Euroopan komissio tulevat täsmentämään tätä viisumipolitiikkaa ja, ja turvapaikkapolitiikkaa. Ähm. Kiitos kollegat, kollegat. Ja nyt pyydän, että komission jäsen Ariska Niette puhuu. Pyydän kuunnelkaapa häntä. Mr. President. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos tästä tärkeästä keskustelusta. Uusi asetus modernisoi yhteisen viisumipolitiikan niin, että turvallisuus taataan samalla kun matkustamista helpotetaan. Tämä takaa samanarvoisen kohtelun kaikille viisumin hakijoille ja antaa eh, tilaisuuksia yritysmaailmalle myös. Se edistää matkustamista EUn alueelle ja myös liikematkustamista. Tämä siis edistää myös ihmisten välisiä yhteyksiä, mutta lisäksi uudet säännöt mahdollistavat meidän vastauksemme uhkiin. Me voimme tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa takaisinottopolitiikan kohdalla, eli laittamien maahanmuuttajien takaisinoton kohdalla. Toivon, että äänestyksestä tuette tätä uutta ja Voin taata, että puolestamme Euroopan, puolesta, puolestaan Euroopan komissio ajaa tätä uutta säännöstä. Kiitos komission jäsen. Nyt kollega Lopez Aguilar. Me olemme tehneet rakentavassa hengessä, kuten se kuultiin puheenvuoroistakin. Toivottavasti aina myönteinen äänestystulos. Olen tietoinen että tämä väline, uusi laki, vastaa noin 70, 80, 90 miljoonaa, joita tulee tänne niin kutsutusti laittomasti vuosittain. Se tulee yli 50 maasta, mutta pitää paikkaansa Euroopan parlamentin tekemä työ ei koskaan pääty, eikä tähän. Totta kai selvää on, että on paljon avoimia kysymyksiä, muun muassa se, että annetaan vastauksia humanitaarisen viisumisiin tapauksiin silloin, jos on vainon uhrina ja pakenee maastaan, ja ei tänne voi tulla laillisesti, niin että hän joutuu asettamaan henkensä vaaraksi ja, ja joutuu salakuljettajien käsiin. Tämä on humanitaarisen viisumin tavoitte, ja, ja toivottavasti se voidaan sitten hyväksyä, ja komissio velvoite vastata tähän huutoon. Euroopan parlamentti on tässä valppaana seuraavalla kaudella ja komission seuraavalla kaudella Komission on annettava vastaus tähän vaatimukseen, että ainakin saada yksi laillinen väylä, että voi tulla Euroopan unionin alueella myös nämä epätoivoiset ihmiset, jotka painoa pakenevat, olevat salakuljettajan käsissä vain siitä syystä, kun ei ole mitään laillista väylää edes pyrkiä tulemaan tänne menemättä henkeään. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille tovereille ja tästä keskustelusta, hyvin rakentavista puheenvuoroista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Kollegat, kiitos, että tulitte kaikki näin runsaslukuisina katsomaan, miten minä kiitän ja toivotan kaikille menestystä. Tämäkin on minunkin virallinen tehtäväni. Kaikkia hyvää teille kaikille. Hei, thanks. Kyllä minä näin ja minulla on varoitettukin jo. Herra Viot, ei kun järjestyksessä herra Lambert ensin. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. On ilo nähdä, että johdatte tätä parlamentin viimeistä äänestyssessiota. Ai niin, ei kun huomennakin äänestetään. Niin olen kyllä paikalla, olen kyllä paikalla, ei hätää. Huomennakin siis. En aio jäädä pois äänestyssessiosta. Pyydän anteeksi. Hyvä puhemies, jos sallitte, haluaisin puhua herra Kanjetelle komission edustajana. Jo useita kuukausia parlamentti on pyytänyt komissiota olemaan perussopimusten vartija ja puuttumaan eturistiriitaan eh, pää, Tsekin tasavallan pääministerin eturistiriitaan. Siis komission jäsen Oettinger oli budjettivaliokunnan kuultavana ja hän sanoi, että todellakin ilmeisesti on olemassa eturistiriita, mutta pitää edelleen tutkia asiaa että ei olla, ei olla vielä varmoja ja pitää jatkaa työtä. No nyt sitten Tsekin tasavallan poliisiviranomaiset ovat alkaneet tutkia Tsekin pääministeriä. Komissio ei ole vieläkään varma. Komission sen kanjete. tällä, tässä nyt vaikuttaa, että komissiolla on poliittisia motiiveja lykätä tutkintaa, vaikka komission pitäisi olla perussopimusten vartijan roolissa. Kyllä Euroopan vastaus varmasti vain etenee, sillä jos poliittista edustajaa va- äh, epäillä laittomuuksista, niin silloin kyllä asiaa pitää tutkia. Kiitos. Kiitos herra Lamper. Hauska myös kuunnella teitä. Ja olla samaa mieltä, toivottavasti kuullaan teitä toistekin vielä. Herra Viotti. Nyt kuunnellaan herra Viottia, hyvät kollegat. Puhemies, minä puhun koska minusta ei ole uskottava, ettei puhuta siitä, mitä Libyassa nyt tapahtuu. Ei niinkään sodan osalta, koska Libya on sodan alla, vaan mitä tapahtuu noin 200 000 pakolaiselle, jotka ovat Euroopan hylkäämiä kuolemaan keskitysleireille, jotka Eurooppa on hylännyt. Ja he ovat hävinneet näiden pommien alle tämän sodan kourissa. Ja meidän pitää nyt väylät avata, pelastaa nämä ihmishenget Päämiesten täytyy ryhtyä toimia, että voidaan pelastaa naiset, miehet ja lapset, pakolaiset tuosta maasta, koska he ovat sodan kourissa. Parlamentin pitää tehdä se. Se on meidän tehtävämme. Merci, monsieur. Kiitos, herra Viotti. Hyvät kollegat, vähän rauhallisuutta. Herra Freund. Merci, madame. Kiitos, puhemies. Yksi minuutti varmasti ette tule tätä katumaan. Ja tämä tulee olemaan haaste tulkeille. Katsoin tämän, enkä löytänyt tätä artiklaa, joka, joka oli tästä viimeisestä puheesta. Kyllä tällaisia viimeistä puheita kuitenkin tarvitaan. Haluaisin vain sanoa kiitos, kiitos ei pelkästään monille ystäville, naisille ja miehille, vaan kaikille, kaikille mullekin parlamentin henkilökunnalle, myös kaikille kuskeille, jotka kuskaavat kaikkea. Ja haluaisin myös kiittää siivoja ja kaikkia, jotka tarkistavat kulkulupamme. Ja sitten vielä viimeiseksi haluaisin kiittää tulkkeja, jotka tulkkaavat kaikki puheet. E, tulkit varmasti nyt kamppailevat puhujan e, riimimuotoisen, runomuotoisen puheen kanssa. Hän kiitti puheessaan. Merci, monsieur. Kiitos, herra Freund. En tiedä, voinko näitä ri- rimmaavaa muotoa arvioida, mutta hyvin se läpi muuten meni. Ja nyt sitten äänestyksiin, hyvät kollegat. Ensin herra Shairin, herra Miranda, Miranda. työjärjestyspuheenvuoro. Kyllä se tulee, älkää nyt hermostuko, olkaa hyvä rouva. presidenta. se Nyt kun olemme päättämässä kautta, Halusin seitsemän artiklaa käyttää työjärjestyksestä, että otettaisiin huomioon myös kahden entisen jäsenen tila virheestä, vir, vir, virheiden ryhmästä. He ovat nyt vangittuina. He ovat Raul Romero Raueda ja Oyor Junqueras. Tämä jälkimmäinen on kärkiehdokas komission virheessä allianssissa. Kiitos. Ja vielä aivan lopuksi herra Koluglu ja kiitos. Kiitollinen olisi, jos puhutti lyhyesti. President. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää tätä apua ja kollegoiden apua. Olin virallisen valtuuskunnan jäsenenä kahdesti kahteen otteeseen menossa Yhdysvaltoihin, miltä evättiin viisumi ja saapuminen Yhdysvaltoihin. Odottakaa vain, odottakaa nyt hetki. Hetki vain. Minulla, minulla ei mitään tekemistä terrorismin kanssa. Tämä liittyy siihen, että olen ollut journalisti ja elokuvatekijä. Ja minä tiedän, että olet trumpilaisia. Kyllä minä tiedän. Minä tiedän, missä te olette. Ja minä lähetin kirjeeni puhemies Tajanille e, ja haluaisin apua teiltä ja demokraattisilta kollego, kollegoilta. Niin en halua sitä äärioikeistosta. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia. Ja nyt toimitan äänestykset. Ensimmäisenä herra Shairi, ensimmäinen mietintö. Yksi tänne äänestys, mehut äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Siinä meni ensimmäinen käsittely parlamentin osalta ja sitten toinen Sajerin mietintö. Kyseessä on nimenomaan äänestyksenä parkistus Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 586 äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 587 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ja vielä Shairin kolmas mietintö yksin tänne äänestyksen, kun äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely päättyy parlamentti sitten herra Arttyin mietintö, joka aloite puuherra Artyi. Nopeasti pyydän. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, tämä on viimeinen puheeni täysistunnossa. Mietintö, joka oli äänestettävänä, on asetus, jossa on kiireellisiä, kiireellisiä toimia. Tällä yritetään suojella unionin yleistä talousarviota mahdollisen hallitsemattoman Brexitin tapauksessa. Me olemme nähneet, miten vaatimaton budjettimme, joka on BKTstä, EUn BKTstä vain yksi prosenttia, miten tärkeää se on kuitenkin EUssa. Nyt kauden lopulla haluaisin kertoa ideaaleistanne, peloistani ja vakaumuksesta. Haluaisin, että EUsta tulisi maailmanlaajuinen mahti. Pelkoni on se, että jäsenvaltiot eivät halua budjettiosuuksiaan kasvattaa. Ja vakaumukseni on se, että Euroopan unionin talousarvion kasvattamisen pitäisi vastata sitä, että kansallisia talousarvioita näin helpotettaisiin. Ja minä muotoilen nyt toiveen seuraavalle kaudelle. Toivottavasti voidaan nähdä yhteinen eurooppalainen hyvä yhteiset hankkeet, jotka ovat tarpeen globalisaation takia. Jäsenvaltiot eivät kansallisella tasolla pysty enää takaamaan tulevaisuuttamme ja suojelemaan meitä. Hyvät kollegat, minä ihailen sitoumustanne ja hienoa työtänne myös budjettivaliokunnassa, jossa olen saanut olla puheenjohtajana. Tämä unioni on edelleen jokapäiväistä taistelua minun unelmani on näinä vuosina pysynyt järkähtämättömänä ja haluaisin ilmaista nyt kiitollisuuteni ja il- toivottaa teille kaikkea hyvää. Eläköön Eurooppa, eläköön jäsenvaltiot. Nyt toimitaan äänestykseen herra Artyin mietinnöstä. Yksi äänestys, Nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Eilerin mietintö, Nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Hybnerin mietintö, niin me äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vastalause 105 153 artiklan nojalla, joka liittyy älyliikennejärjestelmien käyttöönottoon operatiivisen käyttöön äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistamme koneäänestyksen. Älkää nyt hermostukoo. Me tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi Rova Metsolan mietintö. Eh, komission ehdotuksen hylkämisehdotus nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi nyt 512 äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 513 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Seuraavaksi herra Lopez Aguilarin mietintö. Jos oikein ymmärsin, haluatte puhua. Olkaa hyvä. Madam President, and thank you colleagues. Puhemies ja hyvät kollegat, tämä on viimeinen äänestys, tai lopullinen äänestys tärkeästä lainsäädännöstä, nimi ISONin säännöstöstä, joka liittyy myös turvallisuuteen. Ja tässä tapauksessa on yleistä, että, että tässä täysistunnossa kaikkien jäsenten kanssa, jotka ovat täällä, ilmaistaan kiitollisuutta hyvästä yhteistyöstä, rakentavasta yhteistyöstä vuosien mittaan, koska tämä on ollut wow, aikamoinen ajanjakso. Neljä vuotta kovaa työtä. Varjoesittelijät ja live-valiokunta jotka ovat painaneet tätä eteenpäin, ja, ja, ja liipavaliokunnan puheenjohtaja Glad Morales. Mutta tässä on, tämä on myös viimeinen tämä vaalikauden täysistunto on yleistä, että ilmaistaa, ilmaistaan myös se, miten hienoa on ollut voida palvella Euroopan kansalaisia tässä parlamentissa, joka sattuu olevan ainoa valittu, demokraattisesti valittu toimielin Euroopan arkkitehtuurissa. Ja totta kai ja tässä yhteydessä myös haluan toivottaa kaikille parasta, kaikkea hyvää, todella kaikkea hyvää täydestä sydämestäni. Ja minä sanon julkisesti, että tämä on minulla ollut kunnia saada työskennellä teidän kaikkien kanssa viimeisen viiden vuoden ajan. Kiitos kaikille, hyvät kollegat. Kiitos kaikille. Kiitos, herra Lopez Aguilar. Kyse on nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Näin ensimmäinen käsittely parlamentissa päättyy. Seuraavaksi herra Serau Santtusin mietintö niin ikään nimenhoitu äänestys. Äänestys alkaa tarkistuksesta 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa päättyy. Seuraavaksi Radevin mietintö, nimenut äänestyksemme tarkistu 73, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sitten 74, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on niin ikään päättynyt. Seuraavaksi Redan mietintö, tarkistusta 89D, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 190D puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 191 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nimenomaan äänestys komission ehdotuksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten se ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt. Sitten seuraavaksi Virkkusen, Marineskun ja Telitskan mietintö, tarkistus 108, äänet puolesta vastaan. Tyhjää, ei kauhean selvä, eli tarkistamme koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänestys komission ehdotuksesta. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on päättynyt ja näin. Lopuksi vielä Daltonin mietintö. Ensinnäkin tarkistukset tai useitakin tarkistuksia valiokunnasta. Yhtenä ryhmän äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31. äänestyksen äänestys alkaa. Haluttakoon tarkistaa numero 19? Me tarkistamme numero 19. 19 tarkistetaan, äänestys alkaa. 19. 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä 31 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 35. äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57. äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa 59. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 67 äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 82 äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa tarkistuksesta 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 126 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nimenut äänestys 163, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 100 166 tarkistetaan, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 160 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Siis 66 meni läpi, Eli sitten seuraava on 160. Nyt äänestämme 160. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on edelleen avoinna. Äänestys päättyy. Hylättyy. Sitten 157. Äänestys alkaa. 157. Ja äänestys päättyy. Hylätty 164. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 81 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. 81 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava ja Sitten 83 D nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 100 85, muut raukeavat. 85 puolesta vastaan tyhjää. Epäilen, eli tarkistamme numeron 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Käsi myös ylös, kiitos. Sitten se 107 puolesta, 86 D puolesta, vastaan, tyhjää. Olen paolani, mutta vähemmän on puolesta ääniä ylhäällä käsiä, eli äänestys alkaa nyt 86 Dstä ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 88 muut raukeavat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 165 D-äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä ja päättyy. Hylätty. Sitten 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä 161 äänestys alkaa. ja päättyy. Hyllät, hylätty. 162. äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestyksenä 158 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 156 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 18 D puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän. 18 D äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 159 nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 34 puolesta. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nimenhoitoäänestyksenä komission ehdotus. Äänestys alkaa. Ja päättyy Älkää poistako kortteja vielä. Se on hyväksytty. Ensimmäinen käsittely parlamentissa on näin ollen päättynyt äänestykset on